Dear colleagues. Hyvät kollegat. Tervetuloa takaisin töihin. Toivotan teille hyvää uutta vuotta. Toivottavasti teillä oli rentouttava loma. Nyt aloitamme sitten työmme. Meillä on yhteinen budjettivaliokunnan ja talous- ja valiokunnan kokous olen puheenjohtajana Sarvamaan kanssa. Puhumme Esir kakkosesta. Ei tässä nyt ole paljon sanottavaa. Meillä on tärkeitä lainsäädäntökysymyksiä hoidettavana. Ja meidän täytyy tehdä arviointi. Nämä asiat tehdään samanaikaisesti esittelijämme hoitavat sen. On turhaa varmaan mainita, kuinka tärkeää tämä on EUn tulevaisuuden talouden paranemisen kannalta. Meidän täytyy muistaa investointisuunnitelma ja toivottavasti tämä pidennys on sitten mahdollisuus edelleen parantaa investointisuunnitelman potentiaalia saada aikaan hyviä investointeja Euroopassa. Ja sitten kansapuheenjohtajani saa puheenvuoron. Well. Kiitos. Pöytäkotieri ei ole oikeastaan paljon lisättävää. Pari teknistä seikkaa pitäisi hyväksyä esityslista – ja ilmoitusasioista sanoisin omalta osaltani budjettivaliokunnan osalta, että meillä on tietenkin ollut kokous tauko marraskuun jälkeen, mutta kolme arviota komissiolta takuun käytöstä, esirin käytöstä ja myöskin EIPn arviointi. Jansten Jangin ulkopuolinen arvio esirasetuksen käytöstä. Muita kokouksia ei ole ollut marraskuun 2015 jälkeen. Sitten tiedätte, että on toinen ehdotus 2.0. Neuvosto on hyväksynyt kantansa 6. päivä joulukuuta. Tämä on asian tila. Meidän on tarkoitus keskustella tänään siitä, miten jatkamme tässä eteenpäin. Ehkä lähdemme liikkeelle itse aiheesta nyt annetaan puheenvuoro ensin edustaja Bulmanille tai Fernandesille, esittelijöille. Voitte itse valita, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi ja tuota, hyvää iltapäivää ja tietysti hyvää uutta vuotta kaikille. Toivottavasti tästä tulee hyvä vuosi Euroopan parlamentille ja toimielimille ja koko Euroopan unionille ja sen 500 miljoonalle kansalaiselle he tarvitsevat meitä. Varmastikin voimme sanoa, että ESIR-rahasto on ollut tällainen menestys ja edelleenkin on tässä, kun sitä puhumme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sitä voitaisi entisestään parantaa. Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö voi vielä hienosäätää lähestymistapaamme meidän pitää tarkastella, miten rahastoa on käytetty ja täytäntöönpantu, ja meidän pitää miettiä, mitä voidaan tehdä paremmin tulevaisuudessa vielä. Alkuperäisen tavoitteena saada 350 miljardia euroa käyttöön mukaan lukien tällainen osuus koskien pk-yrityksiä. Ja tämä PK-yritysluukku tavallaan siinä täytäntöönpano on ylittänyt jopa odotuksemme. tuhatta 000 yritystä kautta EUn on saanut tukea ja tämä luku vain kasvaa. Tämä tietysti koskee kaikkia 28 jäsenvaltiota, mistä on näitä yrityksiä mukana vasta kuukausi sitten. Kyseessä oli 27 maata, joten tämä tässäkin on toiminta lisääntynyt. Jäljellä osa rahastoa, joka ei koske PK-yrityksiä, on kulkenut hiukan hitaammin, mutta vuosien puhuimme vielä tästä kerrannaisvaikutuksesta. Mutta keskustelu asiassa on edennyt ja kysymys koskee sitä, miten voimme päästä vielä pidemmälle, miten voimme 315-500 miljardiin euroon. Siis 315 miljardista. Tietysti tähän menee jonkin verran aikaa ennen kuin me itse asiassa ymmärrämme täysin, miten tämä vaikuttaa työpaikkojen luontiin. Sehän tässä on ollut yksi päätarkoituksena koko suunnitelmassa. EU vieläkin tarvitsee enemmän investointeja. EUssa edelleenkin täytyy pystyä mm, korvaamaan äh, markkinoiden epäonnistumista johtuvia tilanteita. Sitten puhutaan usein täydentävyydestä. Määritelmä, joka asetuksessa on täydentävyydestä, on sellainen, sitä on vaikea parantaa. Kysymys kuuluu, ne jotka käyttävät rahastoa, soveltavatko he oikein tätä määritelmää? Euroopan investointikomitea ja erityisesti pankki, niiden täytyy asianmukaisella tavalla asetusta tulkita sen henkeä. Tässä erityisessä tapauksessa niiden pitää huolella lukea tämä määritelmä koskien juuri täydentä, täydentävyysperiaatetta. Tämä on tavoite, jota pitää pitää jatkossakin silmällä, ja se on erityisen tärkeä Euroopan parlamentille, näin on ollut ihan alusta lähtien. Mutta meidän täytyy myös tarkastella maantieteellistä tasapainoa, johon pyritään. Luonnollisesti tämän rahaston tarkoituksena ei ole korvata kohesiopolitiikkaa, se on ihan selvä asia, mutta sen pitäisi ko- korjata näitä markkinoiden epäonnistumisia ja kohesiohan on yksi tällainen kriteeri, valintakriteeri, jotta voidaan varoja käyttöön saada. Siksi on tärkeää, että on hyvä maantieteellinen eh, jako ja myös eri sektorit pitää ottaa tasapuolisesti huomioon, mutta pitää muistaa, että jäsenvaltiot, alueet, niiden pitää tavallaan ottaa omakseen tämä projekti ja nämä mahdollisuudet, joita syntyy eh, esiristä. On yksi asia, joka mielestäni ei ole onnistunut kovinkaan hyvin, tai ainakin olisi voinut sulle hiukan paremmin, nimittäin tämä ö, Euroopan investointineuvontakeskus, sen pitäisi antaa paljon tukea ihmisille, jotka pyytävät tällaista, hakevat tällaista rahoitusta. Ja se, sen pitäisi olla tällainen välikäsi paikallisten ja alueellisten viranomaisten kesken. Euroopan investointipankki tähän mennessä? on myöntänyt 16 000 euroa. Se on sen minimilainamäärä, mutta tässä voi olla kyseessä temaattiset kysymykset jäsenvaltioiden kesken, mutta me tarvitsemme jonkinlaisen platformin tai alustan jäsenvaltioiden välillä jossa pyritään tärkeään tavoitteeseen ja pyritään, pyritäisiin pääsemään esimerkiksi energiaunioniin. Tällaiset foorumit, pitäisi, niihin pitäisi voida liittää mukaan myös tällaisia pienempiä projekteja. Pitäisi olla mahdollista, että on tällainen kokonaisvaltainen näkemys koskien koko EUta, ja myös tämä pitäisi saada aikaan. Meillä on paljon työtä siis edessä. Parannuksia on, parannuksia on, jotka pitää pystyä tekemään ja meidän pitää oppia rahaston kysymyksistä ja miten tämä tähän mennessä on sujunut. Mutta joka tapauksessa minun nähdäkseni tämä on kuitenkin ollut äärimmäisen myönteinen aloite Euroopan unionissa ja näin on pystytty vauhdittamaan investointeja ja saamaan työpaikkoja. Kiitos. Kiitos sitten Ekonin yhteisesittelijä Ulman. Kiitoksia puheenjohtajat. Kiitoksia Jose Manuel tästä alustuksesta. Minäkin haluaisin toivottaa meille kaikille hyvää uutta vuotta ja uutta energiaa, uutta rohkeutta. Paras tapa aloittaa vuosi on se, että keskustelemme siitä, miten saamme parempia ja enemmän investointeja EU-hun. Tämä on ihan oikea asia käsitellä. Ja valtaosa parlamentista uskoo, että me olemme saaneet aikaan hyvää lainsäädäntöä liittyen näihin strategisiin investointeihin. Ja kuten Jose Manuel jo totesi, niin ihan kaikkeen emme ole tyytyväisiä, kun ajatellaan täytäntöönpanoa. Tässä on parantamisen varaa. Tämä liittyy esimerkiksi hankkeiden valintaan ja sitten näihin lisäkysymyksiin. Monia hankkeita kuitenkin on rahoitettu tai tullaan rahoittamaan. Ja siellä nyt on tehty oikeita päätöksiä. Me olemme nyt katsoneet näitä puutteita, jotka liittyvät strategisiin investointeihin. No sitten tämä tulostaulu, joka on otettu mukaan lainsäädäntöön, onko sitä sovellettu oikealla tavalla, jotta investointeja voitaisiin suunnata oikealla tavalla, ja vastaus siihen on ei. Onko ollut riittävästi investointifoorumeita, jotta alueiden hankkeita voitaisiin viedä eteenpäin nimenomaan kun ajatellaan PK-yrityksiä ja pieniä hankkeita, jotta ne saisivat mahdollisuuden olla mukana tässä modernisointitoiminnassa. Tätä on ollut liian vähän. Ja sitten vielä tämä organisaatiojärjestely ESIR-rahastossa. Välillä tuntuu siltä, että tärkein kumppanimme eli Euroopan investointipankki kaikki toimii ihan saman tapaan kuin aina liian perinteisellä tavalla. Ja silloin liian vähän tilaa jätetään uudelle hengelle, jota vaaditaan jäsenvaltioissa ja jota parlamentti ja komissio olivat peräänkuuluttaneet. No sitten tämä ESIR 2.0. No, jotain myönteistä tässä on esimerkiksi se, miten on käsitelty näitä tulostaulun tietoja. Ne on tarkoitus julkistaa ja meidän täytyy myöskin miettiä investointeja kestäviin kehitystavoitteisiin. Ja sitten on ongelmakohtia, kun ajatellaan sitä, että ei ole mitään uutta rahaa. Eli haluamme lisävaikutuksia, mutta uutta rahaa ei ole. Miten se onnistuu? Onko tämä hyödyllistä? Ja jollain keinolla näitä summia pitäisi pystyä korottamaan ilman, että investointien tehokkuus kärsii. Nämä ovat hyvin kriittisiä kysymyksiä. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Parlamentin enemmistö haluaa pidentää Esirin toiminta-aikaa, kun ajatellaan näitä tavoitteita, mutta me emme voi ainoastaan jatkaa tätä näin, vaan meidän täytyy oikaista niitä kohtia, jotka vaikuttavat meistä ongelmallisilta. Meidän täytyy investoida nyt tähän lainsäädäntöön, niin kuin tehtiin esirykkösen osalta. Meillä on kaksi prosessia edessä. Arviointikertomus. Tätä meidän täytyy nyt käsitellä, koska me haluamme nyt nähdä, mikä on onnistunut, mikä ei, missä on parantamisen varaa. Ja sitten on tämä esir kakkoslainsäädäntö. Nämä liittyvät toisiinsa. Meidän täytyy edetä vaiheittain ja meidän täytyy sitten toukokuun puoliväliin asti toimia valiokunnissa, eli saadaan lainsäädäntöprosessipäätökseen ja toivottavasti tämä onnistuu vielä Maltan puheenjohtajakaudella. Ei tässä nyt on tämä summittainen aikataulu. Ilmoitamme näistä yksityiskohdista sitten heti, kun ne ovat tiedossa. No sitten kuulumisen esimerkiksi, asiantuntijoiden kuuleminen, toiminnan arviointi Esirissä. Tähän liittyy vielä tiettyjä teknisiä kysymyksiä. Tehän tiedätte, millaisia byrokraattisia ongelmia täällä parlamentissa on. Eli valiokunnille ei saa olla liikaa kokouksia. Eli näinä päivinä nämä ongelmat ratkaistaan ja heti kun tekninen ratkaisu löytyy tähän aikatauluun, niin ilmoitamme siitä teille. Ja haluaisimme liittää tähän yhden asian, joka oli ongelma esirykkösessä – ja Jose Manuelillekin sanoisin, että me saimme paljon tukea eri puoliryhmistä. On ollut paljon sitoutumista, on ollut paljon rakentavaa henkeä eri poliittisista ryhmistä. Me haluamme jatkaa näin myöskin tässä toisessa vaiheessa. Tavoite on sen arvoinen ja haluaisimme jo nyt kiittää teitä avusta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kummallekin esittelijälle. EPPn ja SNTn varjoesittelijät eivät taida olla paikalla. Eli Paunova, Karasin nimissä, olkaa hyvä. Hi everyone and happy... Hei kaikille ja hyvää uutta vuotta. Olen Otmarin paikalla tänä iltapäivänä. Hän pahoittelee, että hänellä on tärkeä puheenjohtajakokous Viinissä. Puhun hänen puolestaan tänään. Hän on sitä mieltä, että ensimmäiset keskustelut antavat hyvän mahdollisuuden katsoa vähän sitä, mitä esirin kautta on saatu jo aikaiseksi, mutta vielä tärkeämpää on katsoa tulevaisuuteen ja keskittyä siihen, mitä on luvassa lähivuosina. Esir-asetus on puheenjohtaja Junckerin investointisuunnitelman keskiössä ja komission politiikan keskiössä. Se on astunut voimaan pari vuotta sitten ja se on vaikuttanut jo konkreettisesti työpaikkojen luomiseen, kasvuun, kehitykseen Euroopassa. Tämä on siis hyvä myönteinen alku. Vähän lisää luvuista. Jotkut kollegat mainitsivat jo näitä tähän mennessä – 164 miljardia euroa mobilisoitu, 53 prosenttia tavoitteista julkisen ja yksityisen investoinneista. 200 000 pk-yritystä on näin saanut tukea. Pidän hyvänä sitä, että nämä hankkeet on todettu konkreettisesti EUn kautta ja näin on saatu todistetta siitä, että tuoreita investointia tarvitaan kaikkialla. Olemme varmasti oikealla tiellä. Mutta pitkä tie on vielä kuljettavana. Kaikki kolme arviointia. Jotkut niistä jo mainittiinkin, mutta komission, EIPen ja hiljattain saatu vaikutusten arviointi riippumaton näistä Youngin kertomus ovat osoittaneet ongelmiin Esitin täytäntöönpanossa, niihin on puututtava tarkkaan. Komission tekemä ehdotus syyskuulta 2016 puuttuu joihinkin näistä ongelmista, jatkaa välineen käyttöikää. Tämä on hyvä asia, parlamentti on tätä ajanut myös, mutta samalla on monia kysymyksiä, joihin pitää vielä vain saada vastaukset. Mukaan lukien haasteet, jotka liittyvät siihen, että pitää olla selkeästi määritelty mahdollisuus puuttua markkinahäiriöihin ja ei-optimaalisiin käyttötilanteisiin. Siihen, miten voidaan huolehtia sitä, että investoinnit menevät reaalitalouteen. Näiden foorumeiden luominen, jota ei ole vielä saatu täytäntöönpantoa, samoin kuin yhteistyö kansallisten tukipankkien kanssa. Tärkeää on tehdä selväksi kaikille se, että investointi Euroopassa ei ole mikään pikamatka, vaan maratoni. Siksi tarvitaan pitkän aikavälin infrastruktuurihankkeita, investointeja uusiin energialähteisiin ja digitaalisen tulevaisuuteen suhtaudun luottavaisesti siihen, että yhdessä voimme puuttua näihin ja moniin muihin kysymyksiin lähikuukausina. Otmarin nimissä haluaisin todella kiitellä molempia esittelijöitä. Yhteistyö on syynyt hyvin. Ihan lyhyesti käyttäisin minuutin kommentoidakseni itse tätä asiaa, kun olen ollut IMKossa varjoesittelijä lausuntomme osalta. Ihan lyhyesti. Mielelläni aina totean sen, että Eserin kautta ei ratkata kaikkia ongelmia me ihmeeläikkeen tavoin, mutta kuitenkin olemme saaneet konkreettisia tuloksia tästä hankkeesta ja se on hyvä asia. Keskeinen seikka, joka tuotiin Imkon lausunnossa esiin, ja olisin iloinen, jos vastuussa olevat esittelijät, jotka ovat tänään täällä, ottaisivat nämä huomioon tekstissään. Me olimme sitä mieltä, että se, että vain 10 prosenttia esiristä menee digialalle, on aivan liian pieni määrä. Kaikki kollegat IMKOssa ovat samaa mieltä siitä, että on tuettava lisää investointia. Puheenjohtaja pitää saman puheenvuoron päätökseen. Niin, on siis tuettava investointia riskialttiimpiin hankkeisiin, jotka voivat antaa paljon enemmän lisäarvoa – eikä ainoastaan niihin luonteviin sijoituskohteisiin, jotka tulevat helpommin ehkä mieleen kuin digimarkkinat. Itse mielelläni työstän myös siis tätä Esir 2.0 ehdotusta. Budget. Kiitos sitten SNDn. Onko siellä budjettivaliokunnasta ketään? Ei. No sitten ECRstä. lunes. Eiku, hetkinen. A, ah, te ensin. Europski fond pre strategické investície. Kiitoksia. ESIR on suunniteltu niin, että se rahoittaisi korkeariskisiä investointeja. Näin esittelikin sanoi, tai Udo mainit, nämä ovat täydentäviä investointeja. Ne eivät olisi koskaan toteutuneet ilman esiriä. EU-budjetista rahoitetaan esiriä ja tässä tavallaan hankkeet, kuten Rosetta 20 kärsivät tai Verkkojen Eurooppa hanke kärsi tästä näille hankkeille ei enää olekaan samaa verran varoja. Ja jos me käytämme näitä varoja hankkeisiin, kuten 20 000 asunnon eristäminen Ranskassa, jostakin toisessa maassa sitten hoidetaan tämä kansallista budjetista, niin mielestäni niin silloin tämä ei ole hyvää politiikkaa, joten meillä pitäisi olla selkeät säännöt. Esir 2. Minä puolan sitä, että on sellaisia hankkeita, jotka lisäävät kyllä energiatehokkuutta, mutta tämä pitäisi täyd- olla täydentävää toimintaa. Siis täydentävyys pitää kunnolla määritellä, koska, koska joskus meillä on hyviä hankkeita, kuten tämä Ranskassa, mutta rahat sitten otetaan pois muilta hankkeilta, joilla me käyt- ja tavallaan se on hyvä asia, mutta näin oltaisiin joka tapauksessa tehty kansallisella tasolla, siis tällainen eristyshanke. Olen siis tyytyväinen tästä esirin toisesta vaiheesta, jossa keskitytään alueisiin, pk-yrityksiin, ja muihin laiminlyöntyihin alueisiin ja kysymyksiin, mutta meidän pitäisi olla todella tarkkana, ettemme tavallaan varasta varoja innovaatio-ohjelmilta tai hankkeilta tai muusta otsakkeesta myöskään. Kiitoksia. Thank you, Sander Lunds. Kiitos sitten Lunds. And also my best... Kiitoksia. Minäkin toivotan teille kaikille erinomaista vuotta 2017. Ja sitten Esir, Ensimmäisessä vaiheessa totesimme, että EU-varojen käyttö, jotta voidaan saada aikaan investointeja, on mielenkiintoinen lähestymistapa, mutta korostimme kuitenkin myös, että se ei ole mikään hopealuoti ja Euroopan tilanne nyt hitaasti paranee, mutta työtä on vielä tehtävänä ja markkinoilla on paljon epävarmuutta. EUta pidetään edelleen kalliina ja monimutkaisena paikkana bisnekselle, ja meidän täytyy aina korostaa perusasioita. Jos haluamme pitkän aikavälin Suunnitelmia meidän täytyy vähentää byrokratiaa ja poistaa kaupan esteitä ja on muistettava, että jäsenvaltioissa on toteutettava tarpeellisia uudistuksia. Se täytyy pitää edelleen mielessä. Kuten sanoin, ja tämä nyt on kaikkein kriittisin kysymys, eli EU on epävakaa investointipaikka, jos ajatellaan vaikka Italian pankkisektoria, ja tässä keskustelussa haluaisin nyt esittää vain pari kysymystä. Myönteisiä merkkejä on, mitä tulee esiin täytäntöönpanoon tässä alkuvaiheessa, mutta on liian vai, varhaista nyt ymmärtää sen toimintaa kunnolla. Euroopan investointipankki tuli esille ja tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus myöskin tuli esille sehän julkistettiin ja siellä on todettu, että suunnitelma lisätä näitä investointeja, ne laadittiin liian nopeasti eikä ole näyttöä siitä, että tämä korotus olisi perusteltu. Eli meidän pitäisi tätäkin tarkastella. Ja sitten pari kysymystä. Ensinnäkin arviointi ja sitten nämä lisäelementit. Eli onko tämä analyysi tehty kunnolla? Eli voidaanko rajoittaa näihin kolmen analyysiin vai tarvitaanko niitä lisää? Ja esimerkiksi kun ajatellaan Horisontti 2020 hankkeen rahoitusta, tutkimus ja investointi ei ole kärsinyt, hän on todettu, mutta en ole nähnyt siitä vakuuttavia todisteita. Ja sitten tämä lisäelementti. Toivottavasti komissio pääsee tavoitteeteensa, mutta ESIRin menestystä ei voida mitata ainoastaan tällä output-puolella. Meidän täytyy tietää enemmän näistä valituista hankkeista, ovatko ne toteutettavissa ja olisiko ne voitu toteuttaa ilman esirahastoa. Eli ehkä tätä analyysiä pitäisi vielä hiukan täsmentää eri jäsenvaltioissa. Ja sitten lopuksi vielä yksi yksinkertainen kysymys. Se liittyy tähän sisältöön. Eli ehkä olisi hyvä katsoa sitä, miten Euroopan investointipankista voitaisiin siirtää enemmän valtuuksia kansallisiin pankkeihin, jotta nämä pankit voisivat tehdä enemmän työtä pienempien hankkeiden parissa. Eli tämäkin on yksi asia, josta vielä ei ole keskusteltu. Kiitoksia. Ja ECRstä vielä Kölmel. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kaikille toivottaa aluksi onnellista uutta vuotta. Toivon, että tästä vuodesta tulee edellistä parempi. Haluaisin sanoa, että varmasti on oikein hyvä, jos me EU-ssa pohdimme sitä, miten me voimme edistää investointeja ja näin tukea taloutta ja kilpailukykyä. Kuitenkin tällaisten kysymysten yhteydessä pitää ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa se, että on pohdittava sitä, onko jotenkin historiallisesti tai tieteellisesti osoitettu, että valtiosuorien investointien tai tällaisten kiertoreittien kautta, kuten tässä esitään, saanut edistettyä pitkällä aikavälillä kilpailukykyä, eikä ole lähinnä niin, että tämä haittaa kilpailukykyä. Uskoakseni juuri haittaa. En ole yhtä rohkea kuin kollegat, jotka ovat tähän mennessä sanoneet olevansa hyvin vakuuttuneita esirin tuloksista tähän mennessä. Minä en ole vielä nähnyt missään validoituna edistysaskeleita. Meidän pitää todella erotella tässä nyt yksityinen ja julkinen sektori. Jos ajattelemme investointeja julkisella sektorilla ja haluamme tukea niitä jäsenvaltioissa, niin tämän tarkoittaa sitä, että kehotamme näitä valtioita investoimaan vaikka velkarahalla. Ei tähän mitään esiriä tarvita. Kyllä se onnistui esirittäkin jos näin halutaan. Yksityisellä saralla taas uskoisin, ettei voi olla mitään tahoa, vaikka olisi kuinka hyvin järjestäydytty, että onnistuttaisiin siinä, että selvitettäisiin kaikki yksityiskohdat siinä, mitkä ovat todella lisähankkeet, jotka tuovat lisäarvoa kestävästi pitkällä aikavälillä. Siksi uskoisin, että pitäisi kaiken kaikkiaan kyseenalaistaa hyvin tiukasti tämä hanke ja katsoa konkreettisesti realisoituja hankkeita. Tämä avaisi varmasti meidän silmämme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kalmen myös siitä, että noudatitte puheaikaa. Toivon, että kaikki kunnioittavat kahden minuutin puheen rajaa, jotta me jää tänne kuuden jälkeen. Meillähän on muuta tekemistä kuudelta, eikö niin? Edustaja Ramossa. Aldesta, onkaan paikalla? Onko Aldesta joku, joka puhuisi ennen puolestaan? Niin, Maria esittelijänä? Jos ei, niin siirrytään Allen nimissä turvallisiin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta teille kaikille joululoman aikana. Tutkin hiukan Euroopan historiaa, luin Jean Monen elämän kerran ja hänen muist- muistelmakertuksensa. Ja mielenkiintoista tässä oli, että sodan jälkeen hänellä oli kovasti tärkeää se, että Euroopan maat alkaisivat investoida 27 prosenttia BKTstään, jotta saataisiin asiat jälleen sujumaan sodan Euroopassa. Mielestäni on mennyt hiukan jäljessä tällä hetkellä verrattuna tähän aikaisempaan, mutta tämä saa nyt ottamaan esille mielenkiintoisen asian he sekä Venanis että Pulman jo ovat tässä tehneet erittäin hyvää työtä prosessin aikana. Nyt meidän täytyy sitten parantaa teknistä täydentävyyttä, koska jos vain annamme rahaa hyvistä syistä pienille ja keskisuurille yrityksille, niin silloin itse asiassa ehkä houkuttelemme ne umpikujaan, missä ne eivät olekaan teknologian kärkijoukoissa. Jotta voidaan parantaa tilannetta seuraavalla kierroksella, siksi olisi hyvä, että ollaan todella tiukkoja täydentävyyden suhteen teknologisesti ajatellen. Jos me onnistumme tässä, silloin otamme jälleen yhden askeleen eteenpäin ja Euroopalle tällainen kyllä varmasti sopisi. Hienosti siteerattiin Salmoneeta ja puhuttiin vain minuuttia 40 sekuntia. Ekon Gue, Fabio De Massi. Ja auch von meiner Seite frohes Neues. Niin minäkin toivotan teille hyvää uutta vuotta. Emme käy tätä keskustelua tyhjiössä, vaan nyt EU:ssa on vakava kriisi. Ja siksi haluaisin nyt todeta, että en ole kovinkaan yllättynyt siitä, että Esirin tietyt osat eivät ole sujuneet niin kuin olimme kuvitelleet. Ja perusongelma, kun ajatellaan investointipuutteita, ne liittyvät näihin riskeihin. Meillähän oli hyvin paljon investointeja ennen kriisiä ja talouden alalla, kun leikataan valtioiden menoja, niin silloin myöskin investointihalukkuus on vähäisempää. Eli mielestäni tämä nyt on lähtökohta tälle vuodelle. Meidän täytyy nyt kunnolla miettiä, miten julkisia investointeja saadaan lisää. Enkä ole yllättynyt siitä, että kun puhutaan yksityisistä investoijista ja tästä tilanteesta, niin silloin nämä lisäelementitkään eivät aina ole taattuja. Jos jotain saa lahjaksi, niin se tietysti ottaa vastaan, mutta nyt sitten kun mietitään näitä lisäelementtejä, mehän haluamme lisätä esimerkiksi kumppanuutta yksityisen ja julkisen sektorin välillä esimerkiksi moottoriteiden alalla, mutta Saksassa on todettu, että tällaiset kumppanuudet ovat usein kalliimpia veronmaksajille. Eli jos puhutaan nyt valtioiden velkaantumisesta, niin silloinhan meidän täytyy myöskin rahoittaa näitä tuottoja yksityiselle puolelle. Eli meidän täytyy nyt miettiä, pitäisikö meidän puhua jostain kultaisesta investointisäännöstä. Eli meidän täytyy ottaa nämä investointikriteerit uuden tarkasteltavasti, koska nythän on puhuttu vaikka äh, sotilasvarustusunionista, niin silläkin alalla voitaisiin tehdä järkeviä yhteisinvestointeja. Kiitos. Very much. Kiitos oikein paljon. Luen budjettiedustaja ja näin. Ai olette te täällä. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. I am and happy new year. Täällähän minä olen ja hyvää uutta vuotta kaikille. Puhun ihan lyhyesti minäkin. Halusin vain keskittyä sosiaalisiin yrityksiin, yhteiskunnalliseen yritykseen ja pankkeihin. En näe, mitä vaikutusta on. Ja tiedon saaminen investointipankista on hyvin vaikeaa Tästä on tullut hyvin monimutkainen järjestelmä nyt, jotta tavalliset ihmiset voisivat saada tukea tästä rahastosta. Puhumme yksinkertaistamisesta siitä, että hoidetaan tämä nyt avoimesti kansalaisten nimissä. Jos ajatellaan PK-yrityksiä, jotka pyrkivät hakemaan tukea Irlannissa ainakin. Ei edes tiedetä tämän olemassaolosta, saatika siitä, miten hakemuksia esitetään. Byrokratia on niin monta kerrosta, että sitten kun päästään itse asiaan, niin korkoa on maksettu ja maksettu. Tämä ei ole kovin tehokasta ylipäätään. 125 miljoonaa käytetty vuoden 2016 loppuun mennessä osuuskuntien osalta. En ole nähnyt mitään todistusaineista, en konkreettista tietoa näistä asioista, joten jälleen kerran mielestäni yksityiset investoijat ilmeisesti hyötyvät tästä. Emme me investointia vastusta sinänsä, mutta entä sosiaaliset kysymykset. Nyt ajetaan lisää rahaa tähän hankkeeseen ilman, että annetaan tähän hankkeeseen pääsy niille, jotka todella tukea tarvitsevat. Meidän pitää katsoa tätä hyvin tarkkaan arvioinnin yhteydessä. Me tarvitsemme tietoa avoimuutta, seurattavuutta ja tilivelvollisuutta. Tätähän meille vakuuteltiin alusta, mutta valitettavasti ei ole nähty mitään todisteita. Kaikissa maissa ei ole julkisia pankkijärjestelmiä, kuten Irlannissa esimerkiksi ei ole. Ihmiset eivät edes tiedä tämän rahaston olemassaolosta, eivät tiedä miten hakisivat tukea. Tässä ei ole minkäänlaista tietoa heille helpossa muodossa. Nyt emme voi enää vain puhua yksinkertaistamisesta. Nyt pitää auttaa tehokkaasti niitä, jotka apua eniten tarvitsevat. Kiitos. Seuraavana vihreän ryhmän Ekon varjoesittelijä kautta. Well. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa hyvää uutta vuotta ja todellakin myös komissiolla toista tänä vuonna työstätte hiukan uskottavuuttannekin komissiossa, koska tähän mennessä esirarvioissa tuntuu, että ainoa viesti komissiota on, että se on onnistuminen, niin sen pitäisi vain jatkua, piste. No, tämä ei ole uskottava arviointi. Me kaikki tiedämme, jos katsoo kaikenlaisia riippumattomia arvioita, niin paljonkin arvostelua löytyy. Me olemme tukanneet esiryykköstä, koska meistä investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä taloudellemme, ja se onkin ratkaisevaa, mutta meidän pitää toimia tässä oikealla tavalla. Meidän täytyy tarkastella hyvää tärkeysjärjestystä, toimia avoimella tavalla, ja kaikki nämä puolet ovat kyllä saaneet rankkaa arvostelua EIPstä, se sisäistä arvioinnista, mutta myös riippumattomat tahot, kuten Önsen Young ja tilintarkastustuomioistuin, ne ovat kyllä tulleet jo esillekin nämä arvostelut. Ja jos emme ota tällaista arvostelua vakavissamme vastaan, niin silloin teemme kyllä itse tuhoa, koska me haluamme jatkaa investointipolitiikkoja, mutta haluamme toimia kunnollisella tavalla niin, että tiedämme, että investoinnit kulkevat oikeaan suuntaan ja hankkeiden priorisointi on myös oikealla tolallaan ja täydentävyö samoin etenee asianmukaisella tavalla. Ja tätähän meille luvattiin Junckerin investointisuunnitelman yhteydessä, joten tässä pitää saada aikaan myös tuloksia. Siis yksinkertainen asian jatkaminen ei vain riitä me todellakin toivomme, että komissio nyt ymmärtää tämän viestin, eikä vain totea, että no, tämä on Junckerin investointisuunta, joka tapauksessa kyllähän se nyt tulee onnistumaan. Ei tällainen menettele. Jos äh, meidän pitäisi todellakin miettiä näitä investointien suuntaa. Siis voidaan nähdä, että vieläkin paljon investoinnista tietysti liikenteessä, sitä käytetään fossiilisiin polttoaineisiin ja infrastruktuureihin. Tämä on todellakin väärä suunta, jos ajatellaan sitten maantieteellistä tasapainoa. Suuri enemmistö edelleenkin menee maille, kuten nyt kuningaskunta ja Ranska ja Saksa. Ei tämäkään tule oikea suunta mitenkään, kun investointivaje on kuitenkin iso. Sitten työllistämisvaikutukset, niiden pitäisi olla paljon paremmin esillä. Sisäisten analyysien pohjalta olemme nähneet, että pysyviä työpaikkoja on saatu noin 7000 se on todellakin liian alhainen luku. Sen pitää, meidän pitää pystyä parempaan. Pitää parantaa priorisointia, avoimuutta. Tulostaulun pitäisi olla myös avoin ja julkinen, että nähdään mitä oikein tapahtuu. Jos tämä ei muutu, niin silloin on vaikea sanoa, että jatketaan tätä näin vaan. Meidän pitää todellakin muuttaa kurssia, jota investointipolitiikassa tulee kunnollista hyvää investointipolitiikkaa saadaan EUn suunta muuttumaan. Kiitos edustaja Kautta. En näe edustaja ja budjetin vihreä edustajaa. Kysyisin Tarantilta, haluatteko puhua vihreiden budjettiäänellä tässä keskustelussa? Totally unable to. Minä en pysty puhumaan Maragallin nimissä, ikävä kyllä. Okay, so we move on. Selvä, EFDD. En näe. Ai, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. When will the, when will the EU learn that robbing successful companies. Oh, Microphone. Was it working? No, you have to press it. I have a big voice. I don't usually need it. Minulla on kova ääni, yleensä en tarvitse mikrofonia. No, milloin EU oppi sen, että yritysten ryöstäminen ja sitten kun rahat siirretään virkamiehille, jotka eivät ymmärrä bisneksestä mitään, niin sitä kautta ei luoda työpaikkoja. Hallitukset eivät luo työpaikkoja, vaan yritykset. Olisin kuvitellut, että kommunisti Itä-Eurooppa olisi ollut hyvä kokeiluala tälle epäonnistuneelle kokeilulle. Jos hallitus tukee näitä hankkeita, niin silloin eläkerahastot investoivat näihin hankkeisiin. Mutta entä sitten eläkeläiset, kun nämä yritykset tai nämä suunnitelmat romahtavat? ja sen jälkeen sitten eläkerahastot. Tämä on tällainen luottamusjekku, ja se on erittäin huono tapa edetä. No, Britannia nyt lähtee pian EU-sta, joten meitä tulevaisuudessa tämä ongelma ei enää kosketa. Kiitos. Thank you for that. Um... Kiitos. Viimeinen puheenvuoro. En EFN Edustaja Ekon ELF, olkaa hyvä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Oh. Ei, selvä. Hän on ilmeisesti kanssani samaa mieltä. Okei, okay, so um, we move to the catch the eye. Uh... Eli sitten seuraavaksi Ryvi. Danke, Herr Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta. Haluaisin jälleen todeta, että ilman tuotantoa tai palveluita ei voida myöskään kuluttaa. Jos haluaa yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti toimia, haluaa, joutuu huolehtimaan siitä, että tuotetaan jotain ja tarjotaan palveluita. Tuotantoa varten tarvitaan investointeja yleensä, vaikka aina voi olla varma, että investoinnit todella johtavat menestykseen. Nämä vaatii siis tiettyä riskivalmiutta. Ja siksi on tärkeää, että huolehdimme siitä, että katsomme, miten suhtaudutaan pk-yrityksiin, erityisesti maailmanmarkkinoilla. Yritykset tarvitsevat tietenkin tiettyjä takeita, jotta ylipäätään voidaan saada menestystä aikaan vientimarkkinoilla. Mielestäni rahoituksessa on rajallisesti julkisia verovaroja. Siksi pitäisi keskittyä siihen, että käytetään Euroopan tason varoja avukseen. Esimerkiksi taajuus kaipoista saataisiin miljardeja. Neipin pitäisi oikeastaan saada nämä esitettyä omiksi varoiksi. Näin voitaisiin alhaisemmalla korolla saada vipuvaikutusta ja päästökauppajärjestelmän varoja voitaisiin myös paljon voimakkaammin kuin tähän mennessä suunnitelta käytettäväksi, erityisesti esirin hyväksi. Näinkin saataisiin hyvää vipuvaikutusta aikaiseksi. Juuri kehitysmaille ja kehityspolitiikalle olisi siis suuri edistysaskel, jos voisimme huolehtia siitä, että investointihankkeet – jotka tapahtuvat kehitysmaissa, voisivat toimia niin, että annetaan takuita näistä raastoista siellä toimiville yrityksille. Se olisi tällainen win-win tilanne molemmille osapuolille. Kiitos. Thank you, Pervash Beres. Kiitos, Pervash Beres. Merci beaucoup, uh, cher. Kiitoksia. Yhteispuheenjohtaja, tämä on ensimmäinen keskustelumme esir kahdesta. Nyt tässä on paljonkin sanottu. Haluaisin kuitenkin itse vain tarkistaa sen asian, miten me toimme neuvotteluissa neuvoston kanssa, koska viime kerralla meillä oli pari kolme selkeää tavoitetta ja oli erittäin tärkeää määritellä kunnolla parlamentin kanta suhteessa neuvostoon. Nyt neuvosto on jo paljonkin toiminut alueella Komission ehdotus kuitenkin tavallaan ottaa huomioon monet niistä kannoista, joita me olemme EFSI yhden, Esir ykkösen kaudella puoltaneet, mutta niitä ei silloin aikanaan kuultu kunnolla. Toivottavasti nyt sitten mitä yhteisöstöt ovat sanoneet, niin näin todellakin tällä kertaa käy. Tältä kannalta katsottuna on joitakin asioita, joihin nyt tässä palaa, jotka ovat tulleet tässä jo esille, ovat ilmeisiä kysymyksiä, nimittäin ympäristömuutokset, pitäisikö tarttua tähän ajatukseen, josta on jo keskusteltu ja jota, josta sitten ei kuitenkaan pidetty kiinni, erityinen kiintiö ajatellen haasteita, joita jotka hyvin tunnemme, sitten täydentävyyskysymys ja tuki tällaisille alustoille. On yksi asia, jonka haluaisin ottaa korostetusti esille, tai kaksikin asiaa oikeastaan. Mielestäni ne voisi olla mielenkiintoisia lähestymistapoja, kun määritellään parlamentin kantaa. Ensimmäinen asia. Alun perin me emme sataprosenttisesti ole vakuuttuneita siitä, että tämä rahastoa pitäisi, rahasto pitäisi antaa EIPn hallinnoitavaksi komissiolle. Tämä tavallaan keino helpottaa asiaa. Oli hyvä saada tällainen toimija, joka kantaisi vastuun tästä välineestä, mutta sitten meille sanottiinkin, että tämä parantaisi EIPn hallintoa ja sen kykyä ymmärtää, mitä nykyiset investoinnit ovat. Minusta tuntuu, että eh, kohtaisesti sanottuna vielä kyllä voitaisiin edistyä näissä asioissa. Ja olen sitä mieltä, että jos parlamentti ei tartu tähän esir kakkoseen ja pyri vaikuttamaan siihen, miten EIPssä asiaa hallinnoidaan, ja pakota sitä tarttumaan suurempiin riskiin, niin ehkä menetämme tämän mahdollisuuden. Sitten vielä yksi asia, tämä liittyy sosiaalisiin investointeihin. Minä tiedän, että tämä ei ole nyt ydinasia, kun puhutaan investoinnista Junckerin suunnitelman yhteydessä, mutta kuitenkin mielestäni taisi olla vihreä kollega, joka näissäkin asioissa puhui, tällaisia tämän hankkeita on ollut erityisesti kom- sosiaalista vastaavan komissaarin johdolla. Hän on korostanut kovasti, että pitäisi käyttää Junckerin suunnitelmaa myös siihen, että voidaan edistää näitä sosiaalisia investointeja. Meistä tämä on yksi panos, jonka, tai yksi, ää, tällä tavalla voisimme vaikuttaa täältä parlamentista käsin. Kiitoksia. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Haluaako joku vielä puheenvuoron? No niin, eli meillä on täällä komission edustaja Giorgio Kieron Cassoni. Olkaa hyvä. Eh, thank you, Chair. And, and... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnan jäsenille tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja tästä mahdollisuudesta käyttää komission puheenvuoro tässä kokouksessa. Kuten monet totesivat. Esirin pano on mielestäni ollut melkoinen menestys. Täällä tuli esiin jo näitä tilastotietoja, en nyt lähde toistamaan niitä, mutta me olemme nyt korottaneet resursseja sille tasolle, joka on mahdollista tämänhetkisen oikeusperustan pohjalta. Komissio kuitenkin tietää, millaista kritiikkiä on esitetty ja millaista tehottomuutta on esiintynyt täytäntöönpanossa. Monet puhuivat näistä lisäelementeistä ja se on tietysti hankala kysymys. Uudessa ehdotuksessa on toistettu sitä, mitä parlamentti sanoi, ja olemme korostaneet enemmän näitä elementtejä. Ja me olemme katsoneet näitä hyväksyttävyyskriteereitä ja olemme antaneet sitten tarkemman määritelmän näistä esimerkkeistä. Ja sitten kuten jotkut totesivat, olemme ehdottaneet sen, että investoinnit ei kohesio jäsenvaltioissa suljetaan pois. Markkinat pystyvät ne hoitamaan itse paremmin. No sitten ei voida toimia ainoastaan niin, että on tiukat jäykät kriteerit tai säännöt, vaan tärkeää on se, että toimitaan avoimesti. Ja sitten Tähän liittyy pari tärkeää asiaa. Eli komission ehdotus lisätä avoimuutta ja investointikomitea antaa sitten seikkaperäiset selvitykset siitä, miksi se katsoo, että investointi tehdään EU-budjetista ja sitten nämä tulostaulut pitäisi julkistaa. Tämä lisää investointiprosessia avoimemmaksi ja tällä tavalla tilannetta voidaan parantaa. Ja tiedämme, että alueellista ja maantieteellistä tasapainoa pitää parantaa esirissä. Ja tässä Euroopan investointineuvon antajalla on keskeisempi rooli. Se voi toimia paikallisesti ja näin voidaan vahvistaa suhteita Euroopan investointipankin ja hankkeiden vetäjien välillä. Kuten yksi kollegoista totesi, investointi ei ole mitään pikajuoksua, vaan maraton. Eli hankkeisiin tarvitaan kunnollista valmisteluaikaa ja tarvitaan hyviä ohjeita ja neuvontaa. Ja samalla meidän pitää sitten parantaa sitten toimintaa kohesiomaassa. Olemme ehdottaneet vähän joustavampia kriteereitä toiminnalle kohesiomaissa. Esimerkiksi meillä pitäisi olla laajempi määritelmä investoinneista näissä maissa. Ja sitten meidän pitäisi rakennerahastot yhdistää näihin kysymyksiin. Ne liittyvät esiriin ja sitten erilliseen ehdotukseen, joka liittyy näihin yhteisiin sääntöihin korostaisin vielä, että on muitakin laadullisia kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon ja me luotamme parlamenttiin näissä asioissa. Kuten Veres sanoi, me teemme näitä ehdotuksia aikaisempien keskustelujen pohjalta, mutta meille tärkeää on myöskin se, että vahvistetaan veronkierron torjuntaa. Komissio ja te ja Euroopan investointipankin pitää näyttää esimerkkiä näissä kysymyksissä. Ja lopuksi haluaisin tietysti kiittää esittelijöitä Ferrandesia, joka kuvasi hyvin tämän tilanteen, ja sitten Bulman. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän pitäisi saada nämä neuvottelut päätöksen ennen kesätaukoa ja vielä Maltan puheenjohtajakaudella. Meidän täytyy edetä näissä asioissa nopeasti, jotta investoijille voidaan antaa varmuutta ja jotta ESIR jatkuu sitten välittömästi kesätauon jälkeen. Kiitos. Kasoni. Kiitos. Kasoni. Ja nyt viimeiset puheenvuorot esittelijöiltä. Ehkä voitte vastata joihinkin niistä kysymyksistä, joita jäsenet ovat esittäneet. Uskoisin, että edustaja Bulman voi aloittaa tällä kertaa. Olkaa hyvä. you. Niin, kiitos paljon, puheenjohtaja kollegoiden puheenvuoroista haluaisin yhdessä kaikista kiittää. Teen pienen yhteenvedon näistä puheenvuoroista. Jotkut kollegat periaatteellisesti sanovat, että emme tiedä, mitä valtion tässä kuuluisi puuttua asiaan. Nehän vain sotkea asioita entisestään. Tämä siis ihan todella tiivistettynä. Me tunnemme tämän keskustelun. Tätä periaatekeskustelua on käyty jo muutaman vuoden ajan valiokunnassa. En sano, etteikö ole järkevää käydä tätä keskustelua. En sano, ettei olisi tärkeää käydä tätä keskustelua, mutta kun ajatellaan, miten korkealla tasolla työttömyys on monissa jäsenvaltioissa, ottaen huomioon, miten paljon vaietta on investointien ja innovaatioiden osalta, tämmöisen rakentava lähestymistapa. Peruskysymys mielestäni on selvitettävä, on selvitetty Adam Smith viimeistään Wealth of Nation teoksessaan on selvittänyt tämän asian. Adam Smith taisteli valtiojohtoista valtiota vastaan, joka ei ole demokraattisesti järjestäytynyt, mutta hän antoi kuitenkin tuottavuuteen liittyvän roolin kuitenkin valtiolle. Hän halusi murtaa valtion valtion monopolin demokratiaa edeltävässä ajassa. Hän halusi tällaisen rekatalouden, joka oikeastaan onkin kaikkialla länsimaissa Euroopan unionissa tällä hetkellä. Ja haluaisin nyt, että käytetään tervettä järkeä Toivoisin, että valiokunnan enemmistön kantana voitaisiin esittää, että tällainen valtion aloitteiden ja yksityisten aloitteiden yhdistäminen on järkevästi mahdollista tehdä, tai sitten se voidaan tehdä niin tyhmästi, että jäsenvaltiossa, jossa on suurin ylijäämä ja pyrkii rahoittamaan moottoriteitä, niin siinä ei järkeä. Mutta voitaisiin tehdä järkevästi niin, että kun maat, jotka eivät tiedä, mitä tehdä aurinko, tuulivoiman, veden osalta, niin silloin pitää auttaa. Tämä olisi järkevää yhteistyötä. Eli haluaisin vedota sen puolesta, että pyritään älykkäästi yhdistelemään valtion, eli julkisen ja yksityisen yhteistyötä. Ja tämä heijastuu kuitenkin puheenvuorojen enemmistöön. Erilaisia vajeita on olemassa ongelmia esimerkiksi sosiaalipolitiikassa, kuten kollega sanoi, tai ongelma puute, joka liittyy täytäntöönpanoon, koska me riittävän hyvin valitse, riittävän innovatiivisesti ja tuottavasti valitse. Ja viittaus siihen, että teknologia, moderni teknologia – tekijänä on jätetty liian vähän huom- vähälle huomiolle valinnoissa. Tänään viitattu siihen, että hallinnon on parannuttava, muututtava. Ehdottaisin meille kaikille, että nopeasti työstämme nämä ajatukset arviointi mietintöön, että kokemukset esir ykkösestä voivat antaa meille suuntaa sille, minkälaiseksi muokkaamme jatkamme ESIR 2, jotta saamme mahdollisimman nopeasti tehokkaan järjestelmän, jolla voidaan saada aikaan hyvänlaatuisia investointeja ajoissa. Kiitokset kollegiaalisesta tuesta. Mielelläni teen tulevaisuudessakin yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Kiitos edustaja Bulman. Ja sitten budjettivaliokunnan esittelijä Fernandes, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin kollegaa. Täytyy muistuttaa siitä, että parlamentti, koska se oli yhtenäinen niin ja on jatkossakin, niin yhteisesittelyllä on tässä tälläkin kertaa samat tavoitteet. Ja puheenvuorot osoittavat, että samat tavoitteet todellakin on ESIR ykkösessäkin ollut. Olemme onnistuneet esimerkiksi vähentämään miljardilla ja Euroopan 2020 on pystytty parantamaan paljonkin tätä tekstiä. On esitetty tarpe, tarve paremmasta hallinnoinnista ja asetuksessa on mukana muun muassa alueellinen tasapaino. Se on selkeä tavoite ja työpaikkojen luominen tietysti myös. Mutta jatkossakin tulee kyllä olemaan ongelmana se, että rahasto vaatii tällaista ennaltaaktiivisuutta ja tässä tarvitaan myös alueiden ja avunsaajien aktiivisuutta. Otin tässä esimerkkinä aikaisemmin, tarvitaan e- en, energiaunioni ja siitähän aina puhutaan. Tämä velvoittaa jäsenvaltioita. Pitää muistuttaa siitä, että juuri parlamentti otti mahdollis sen, että naapurimaat voivat käyttää tavo- takeita hyväksi tätä tavoitetta vasten, mutta jäsenvaltioiden pitää tätä varten keskustella keskenään. Jäsenvaltioiden pitää käyttää alustoja, foorumeita maiden kesken tätä tavoitetta ajatellen, joka on todellakin hyvin tärkeä tavoite koko EU:ssa, erityisesti tällaisessa geopoliittisessa tilanteessa, jossa nyt ollaan. Tämän kokoisen tarkoituksena on erityisesti nähdä, miten täytäntöpuro on onnistunut, mutta nyt on aloitettu kuitenkin keskustella myös tulevaisuudesta. Minä olen sitä mieltä, että sosiaaliset kysymykset, maatalous, vesiviljely, kalastus jo nyt kuuluvat tähän asetukseen. Ne ovat jo tavallaan asetuksen hengessä ainakin mukana, ja tämä voidaan esittää sel- selvemmin sanoin kyllä, ja puolustankin sitä, mutta esimerkiksi voisi olla foorumi sosiaalisille tavoitteille, ja se olisi mukana tässä asetuksessa, joka meillä jo on. Sitten pitäisi korostaa vielä yhtä uutta tavoitetta, nimittäin foorumit tai alustat ovat paras keino koota yhteen vapaaehtoisia, tehdä tällaisia yhteisiä hankkeita, mutta myös ra- rahoittaa hankkeita tässä rahastosta ja Euroopasta ra- rahastoista, kuten rakennerahastoista. Me tarvitsemme tällaista synergiaa rakennerahastoja ja tätä rahastoa, jotta voidaan kunnolla hyvin koordinoida toimintaa ja saada aikaan suurempaa synergistä hyötyä. Siksi pitää käyttää näitä välineitä, joita käytössämme on. Minulla on vielä yksi toinenkin huolenaihe, nimittäin me tunnemme projektit, jotka on hyväksytty. Tiedetään ne projektit, jotka on hylätty luottamuksellisesti, mutta ei tunneta niitä hankkeita, jotka eivät pääse ollenkaan mukaan arvioitavaksi. EIP voi todeta investoinnille, että teidän hankkeenne on liian pieni, ei se kuulu tähän, ne eivät pääse edes mukaan tähän järjestelmään. Ja olisi kuitenkin tärkeää voida nähdä, mitkä ovat niitä hankkeita, joita joita edunsaat haluaisivat rahoitettavaksi, mutta jotka eivät pääse edes arvioittavaksi järjestelmässä. Olen varma, että meidän puoleltamme täällä parlamentissa, ja tunnen myös varsin hyvin er, yhteisesittelemi, joka tekee työtä kanssani, Udo Bulmanin, me puolestamme tulemme tekemään kaikkemme, jotta saamme aikaan asetuksen mahdollisimman nopeasti Maltan puheenjohtajakaudella. Minä toivon, että se on yhtä kunnianhimoinen ja samoin muut toimielimet, koska me parlamentissa olen varma, että olemme jo aikaisemminkin pystyneet näyttämään sen, että pystymme nopeaan tehokkaaseen työhön, mutta haluamme kaikilta äh, äh, panoksen myös kaikilta poliittisilta ryhmiltä, koska investoinneissa tarkoituksen saada aikaan parempaa työllisyyttä, kilpailukykyä, alueellista kohesiota ja vielä yksi, ne ovat jaettuja tavoitteita. Eurooppahan tarvitsee investointeja, kyllä, todellakin niitä tarvitaan. E- Euroopassa on tällaisia markkinaepäonnistumisia, se on ihan totta, sellaista on. On tällaisia market failure-tapauksia, siis tarvitaan tämän tyyppisiä rahastoja tarvitaan parempaa työllisyyttä, meidän pitää pystyä myös vahvistamaan kilpailukykyämme. Ja olen varma, että yhdessä onnistumme saamaan aikaan paremman asetus, asetuksen. Tietysti edelleenkin tulee olemaan se ongelma, että pitää myös noudattaa asetusta, tulkita sitä oikealla tavalla siinä muodossa, jossa se pian varmastikin tullaan hyväksymään. Olen siitä vakuuttunut. Uh- Kiitoksia. olen täysin samaa mieltä kuin mitä Fernandes tässä lopuksi sanoi. Tämä on ollut tärkeä keskustelu ja se osoittaa, että olemme hyvin pitkälti samaa mieltä toimintatavasta ja haluamme toimia osallistavalla tavalla, mutta myöskin mahdollisimman nopeasti. Nopeus ei ole laadun vastakohta. Eli ensin katsomme täytäntöpanoraporttia ja sitten meillä on tässä aikataulu. Ehkä voimme sitten vielä miettiä, voitaisiinko hiukan tiivistää tätä aikataulua, mutta siitä voidaan keskustella. Tämä aikataulu ehkä sopii yhteen sen kanssa, että asia saadaan hoidettua Maltan kaudella. Se olisi hyvä lopputulos. Ja kuten Jose Manuel Fernandes totesi, hyvä lainsäädäntöteksti on tärkeää, mutta tärkeää on myöskin se, että käytämme oikein hallintovälineitä, kun käytämme näitä välineitä. Ja täytyy muistaa, että meillä on edelleen mahdollisuuksia parantaa kykyämme esimerkiksi yhdistää esirin takuut ja rakennerahastot, jotta voimme hyödyntää foorumeita mahdollisimman tehokkaasti. Ja esimerkiksi meillä voi olla riskialttiimpia projekteja ja investointeja, joita ei olisi tehty markkinaongelmien takia. Eli lainsäädäntötyö on nyt mahdollisuus parantaa sitä tapaa, jolla hyödynnämme tällä hetkellä esiriä. Sehän on nyt toiminut ihan hyvin, mutta parantamisen varaa on edelleen. Eli aikataulu on seuraava. Kuuleminen 23. tammikuuta ja sitten 25. tammikuuta tulee tämä raportti. Ja sitten täytetopano raportti 13. helmikuuta Strasbourgissa määräaikatarkistus jättämiselle 28. helmikuuta. Lainsäädäntö mietintö 15. maaliskuuta. No, sitä voidaan siirtää vielä viikolla, täytyy katsoa. Sitten keskustelemme tarkistuksesta 3. huhtikuuta ja sitten ESIR 2. keskustellaan 10. huhtikuuta. Ja sitten äänestämme valiokunnassa 15. toukokuuta ja se jär, sitten 17. toukokuuta aloitamme kolmikantaneuvottelut. Eli tämä on suunnitelma. Toivottavasti tämä saadaan päätökseen ennen kesätaukoa ja saamme sitten lainsäädännön hyväksyttyä ennen kesätaukoa. Onko toisella puheenjohtajalla jotain lisättävää? Kiitos. Lyhyesti ehkä yleisemmällä tasolla haluaisin lisätä, että vaikka täysin ymmärrämme sen, että se mitä yritämme tässä toteuttaa ei ole mikään pikamatka, vaan maratoni, kuten aikaisemmin täällä jo sanottiin, niin ymmärtäen tuon kyllä kehottaisin kaikkia toimivan älykkäästi tiukasti ja joko kriittisesti tässä työssämme, koska se mitä tässä nyt katsotaan aikataulun osalta, tämä on todella maraton. Tähän menee pitkä aika ja tiedämme, että tällä välin poliittinen maailma ei katso sitä kovinkaan myönteisesti. Eli suhtaudutaan nyt edelleen kriittisesti. Kiitoksia. Voimme sitten päättää kokouksen. Seuraava yhteiskokous tähän aiheeseen liittyen on 23. tammikuuta kello 16. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.